sopupelit ja lahjonta urheilussa. Arvoisa komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Dear President, honorable members. Puhemies, arvon että sopupelit ja korruptio on yksi suurimpia ongelmia ja uhkia eh, Euroopan urheilulle ja komission valmis tekemään kaikkensa, jotta urheilualan ihmiset voivat äh, hallinnoida tätä asiaa. On olemassa järjestäytynyttä rikollisuutta viimeisimmässä sopupeliskandalissa, joka koskee Euroopan ammattijalkapalloa. Olemme olleet yhteyksissä Europoliin, jotta voisimme keskustella asiasta ja pidän hyvänä sitä, mitä Europol tähän mennessä on tehnyt. Mitä tulee äh, sopimusneuvotteluista, jotka liittyvät urheilukilpailuiden manipuloimisen kieltämiseen, niin 2012 komissio hyväksyi neuvoston suosituksen, jossa vedotaan jäsenvaltioihin, että komissio saisi osallistua jäsenvaltioiden kanssa näihin neuvotteluihin. Me odotamme, että neuvosto hyväksyy nämä neuvottelut direktiivinsä pian. Ja kun tämä on hyväksytty, niin se antaa vahvan signaalin Euroopan päättäväisyydestä huolehtia urheilun riippumattomuudesta. Tämän sopimuksen pitäisi olla avoin allekirjoitettavaksi myös Euroopan ulkopuolisille maille, niin että voisimme puuttua tämän ongelman globaalisuuteen. Meillä täytyy olla tässä kattava lähestymistapa ja sen vuoksi komission kaikki asiaa koskevat eh, osastot tekevät yhteistyötä niin, että voimme huolehtia siitä, että tässä toimitaan tietojen suojelun, sisämarkkinoiden ja perustamissopimusten mukaan. Europolin lausunto osoittaa, että nimenomaan eri eh, lainsäädäntö osapuolten yhteistyö yhteistyö Euroopan tasolla on välttämätöntä, jotta voimme puuttua sopupeleihin. Tämä viimeisin sopupeliskandaali todennäköisesti vaatii läheistä koordinointia oikeusviranomaisten kanssa, kun on kysymys rikostutkimuksesta ja syyttämisestä. Täytyy olla mahdollisuus luottaa eurojastiin niin, että voidaan huolehtia syyttäjäviranomaisten toiminnasta rajat ylittävästi. Mutta sen lisäksi on otettu käyttöön muita toimenpiteitä oikeudellisessa yhteistyössä mukaan lukien eurooppalainen pidätysmääräys. Siitä huolimatta tämä poliisi ja syyttäjäviranomainen on vain yksi osa tätä toimintaa. Jotta me olisimme tehokkaita, niin sopupelin vastaiseen työhön tarvitaan myös ennaltaehkäiseviä toimia. 2012 urheilun valmistelevissa toimissa komissio valitsi viisi projektia sopupelisektorilta. Ja nämä projektit auttavat kouluttamaan asianomaisia toimijoita ja herättämään tietoisuutta tästä ongelmasta sekä urheilussa että suuren yleisön joukossa. Nämä viisi projektia käynnistyivät tämän vuoden alussa. Lopputuloksia odotetaan 2013 loppupuolella. Näiden projektien koordinaattorit työskentelevät yhdessä, jotta saataisiin aikaan synergiaa ja yhteisiä strategioita. Projektien lopputulos tulee auttamaan meitä, kun pyrimme levittämään hyviä käytänteitä ja vahvistamaan verkostoja. Haluaisin lisätä, että teen läheistä yhteistyötä komission jäsen Barnierin kanssa, jotta voisimme puuttua sopupeliongelmiin yhdessä. Lokakuussa No, marraskuussa 2012 komissio hyväksyi toimintasuunnitelman online-pelaamisesta, nettipelaamisesta, johon liittyy luku urheilun riippumattomuudesta. Komissio ehdottaakin suositusta, joka pitäisi hyväksyä 2014. Tämä suositus rohkaisee tehokkaampaan hyvien käytänteiden vaihtamiseen ennaltaehkäisyssä vedonlyöntitoiminnassa sopupeleissä. Komissio pyrkii ottamaan mukaan kaikki asianomaiset tähän prosessiin. 2012 valmistelevissa toimissa valmistelevat toimet ovat myös tärkeä osa tätä. Sen lisäksi on järjestetty asiantuntijakokouksia, tutkimuksia ja niin edelleen, jotta voitaisiin koota todisteita ja luoda tätä tulevaa suositusta. 5. helmikuuta tänä vuonna komissio hyväksyi suosit- ehdotuksen, jolla tarkistetaan EUn rahanpesudirektiiviä. Pelisektori on nimenomaan altis rahanpesulle. Ja sen vuoksi komissio on valmis nyt laajentamaan tätä direktiiviä kasinoiden ulkopuolelle niin, että voitaisiin kattaa koko pelisektori, uhkapelisektori. Rahanpelu, äh, rahanpesuriskin vuoksi on tärkeää, että EU kykenee vastaamaan tiukalla, mutta myös joustavalla tavalla. Kiitos. Kiitoksia. Sitten ryhmät puhujiin. EPPstä herra Belet. Thanks uh, very much, uh, President. Kiitoksia puhemies arvoisa mm, hyvät kollegat ja kiittäisin myös kollegoita tästä yhteisaloitteesta. Jatkan nyt hollannin kielellä. Uh, Komission jäsen Europolin Tutkimus on osoittanut, että lahjonta ja petokset ovat suuri uhka ammattiurheilulle Euroopassa ja on hyvin selvä, että kansallisesti me emme kykene enää tätä hoitamaan, vaan me tarvitsemme selvän eurooppalaisen, jopa kansainvälisen puuttumisen asiaan. Ennen kaikkea meidän täytyy rakenteellisesti voida vaihtaa tietoja kaikkien toimijoiden kesken urheiluliittojen ja kansallisten urheiluliittojen täytyy voida spontaanisti vaihtaa informaatiota. Toisekseen me tässä päätöslauselmassa vaadimme selkeästi lainsäädäntöehdotusta komissiolta niin, että kaikki urheiluun liittyvät petokset olisivat rikoksia. Tänä päivänä esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus hyödyntää tätä sirpaloitunutta oikeudellista pelikenttää Euroopassa. Eli sopupeli ja muut tällaiset urheiluun liittyvät petokset täytyy saada sanktioiden alaiseksi. Sen lisäksi meidän täytyy puuttua kovempaa esimerkiksi laittomiin pelisivustoihin. Niiden täytyy myös tulla äh, rikoksen alaisiksi. Sen lisäksi lopuksi vielä me tarvitsemme kieltoa, joka liittyy alaikäisten äh, uhkapeleihin. Se täytyisi olla kiellettyä koko Euroopassa. Ja että kaikki olisivat mukana tässä sanomassa, että alaikäiset pelit, jossa pelaa alaikäisiä, niistä ei saa tehdä uhkapeliä. Sen lisäksi me tarvitsemme tällaista varhaista varoitusjärjestelmää. Ja komission jäsen, te saatte sataprosenttisen tuen parlamentilta kaikkiin niihin toimenpiteisiin, mitä te olette suunnitelleet tekevänne. Gracias, Bellet. Kiitoksia, herra Bellet. Seuraavaksi sd ryhmästä Rova arvoisa puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen. Tutkimukset osoittavat, että Euroopan historian suurin sopuskandaali on paljantunut yli 100 pelaaja on manipuloitu maailmanlaajuisesti yli 700. Ja Eurooppa lähtee siitä, että kyseessä on vain jäähyören huippu, emme vielä tiedä, kuinka pitkälti tämä koskee muita urheilulajeja. Tämä on isku kasvon kaikille jalkapallofaneille. Jalkapallohan pohjautuu reiluut, reilun pelin ja sääntöjen noudattamiseen. Korruptio ja manipulaatio vaarantavat nämä perusarvot ja tuhoavat urheilun ytimen. Fanien on voitava luottaa siihen, että joukkue voittaa reilusti tai häviää reilusti. Eli reilua peliä pitää levittää ja sitä pitää myöskin kokea. Meillä pitää olla ennaltaehkäisyä ja valvontaa, mutta myöskin sanktioita, ja siksi urheiluliittojen pitäisi noudattaa nollatoleranssipolitiikkaa, joka koskee kaikkia osapuolia, ja meillä pitää olla hyvin laajoja ennaltaehkäisyohjelmia. Urheilussa ei ole kyse vain voitosta tai tappiosta, vaan myöskin suurista rahasummista, ja siksi vedonlyönti urheilussa – ovat hyvin alttiita manipulaatiolle ja meidän pitää torjua sitä. Meillä pitää olla manipulaation osalta selkeät määritelmät ja myöskin jäsenvaltioissa ne pitää ottaa mukaan rikoslainsäädäntöön ja meidän pitää vahvistaa yhteistyötä viranomaisten välillä ja myöskin meidän pitää Euroopan lainsäädännössä kiinnittää asian huomiota. Kiinnitän komission jäsentä puheenvuorosta ja toivottavasti tämä päätöslausuma vaikuttaa siihen, että pian voimme korjata yhteisen työmme hedelmiä ja näiden, nämä sopupelit kuuluvat pian Euroopan urheiluhistorian menneisyyteen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Lökkegård. Tack formen. Kiitos äh, puhemies. Tämä on hyvä päivä parlamentille ja komissiolle aloittaa tämä taistelu sopupelejä vastaan. Se, mitä me olemme kuulleet täältä komissiolta, ovat hyviä sanoja, oikeita sanoja. Tässä ryhdytään toimiin oikeaan ajankohtaan. Nyt on todellakin lähdettävä taistelun sopupelejä vastaan. Se, mitä esittelijä komission jäsen täällä sanoivat, että kaikki pitää paikkaansa, kaikki toimijat, joista täällä puhutaan, eh, koskevat eh, koko urheilua. Meidän täytyy puuttua tähän sopupelijärjestelyyn nyt, koska muuten tämä tulee koskemaan urheilua ihan, ihan ruohonjuuritasolla. Eli me olemme kaikki tässä eh, uhanalaisia. Me, me olemme ehkäpä aliarvioineet tätä uhkaa. Meidän täytyy luonnollisesti tehdä yhteistyötä sekä globaalisti, mutta myös Euroopassa. Meidän täytyy miettiä myös Euroopan intressejä tässä, koska monet urheilutapahtumat, esimerkiksi jalkapallo, on asia, joka meidän täytyy voida ylläpitää täällä Euroopassa sen vuoksi, että ihmiset ovat siitä kiinnostuneita. Minä olen todella iloinen tästä yhteistyöstä täällä parlamentissa ja täällä on tehty erittäin paljon hyviä ehdotuksia ja siitä esimerkiksi, että meidän täytyy vaihtaa tietoja, meidän täytyy vaihtaa kokemuksia, meillä pitäisi olla jonkinnäköinen keskus, koska tällä hetkellä monet eivät tiedä, mitä muissa maissa tapahtuu ja se tilanne täytyy muuttaa. Ja toki täytyy huomioida jäsenvaltioiden lähipäätösperiaate, mutta siitä huolimatta jotain täytyy tehdä ja kiittäisin komissiota näistä aloitteista ja tästä yhteistyöstä. Minusta tämä vaikuttaa lupaavalta, että tämä on erittäin hyvä päivä lähteä taistelemaan sopupelejä vastaan. Kiitoksia. Rova Sinclair, herra Lökegaard, haluaa sinisen kortin väitöksellä esittää kysymyksen. Rova Sinclair. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Kollegani puhuu tässä rehellisyydestä, mutta ehkä hän voisi kommentoida myös EUn integriteettiä tässä Bosman päätöksessä. Mielestäni se aiheutti osa tätä ongelmaa tässä otettiin vaurautta pieniltä klubeilta annettiin suuremmille seuroille. Ja sitten on näitä ylimaksettuja ja alipalkattuja jalkapalloilijoita. Ja sitten myös äh, tartuta, järjestäytynyt rikollisuus hyökkää näitä alipalkattuja kohtaan ja Boswell-sääntö tai päätös oikeastaan aiheutti osan tätä ongelmaa. Kiitoksia sitten herra Lokegord. Uh, Ei ole epäilystäkään siitä, että tämä ongelma, jonka otitte esiin, on olemassa. Meillä on ongelmia tänä päivänä siinä, että rahat kerääntyvät suurille kerhoille ja vähemmän rahaa tulee pienemmille jalkapalloklubeille. Tämä on ongelma ja näemme, että rikollisjärjestöt ovat eh, iskeneet näihin pienempiin liigoihin. Ei tässä ole kysymys siitä, etteikö meidän pitäisi puuttua näihin ongelmiin eh, isoissa klubeissa. Kyllä EUlla tässä on oma roolinsa. Minusta tämä koskee kaikkia tasoja. Emme me voi sanoa, että ei puututtaisi suuriin klubeihin, vaan esimerkiksi jossain vaiheessa Italian hallituskin ehdotti, että koko Italian liiga lakkautettaisiin. Eli siis ongelmia on kaikilla tasoilla. Ongelmat ovat suuria. Me tiedämme, että, että suuret klubit saavat valtavia rahamääriä ja sitten on tällaisia vähemmän vauraita klubeja, mutta ei tässä nyt ole kysymys siitä, etteikö EU puuttuisi asiaan kaikilla tasoilla. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreistä herra Tavares, kaksi minuuttia. Muito obrigado, senhor presidente. Kiitoksia, puhemies. me tiedämme, että tämä on suuri ongelma Monissa jäsenvaltioissa jo vuosikausia on havaittu, että poliisi on jatkuvasti tutkinut sopupelejä. Ja vetoa on lyöty tietyistä sovetuista otteluista ja tämä on valtava ongelma. Interpolin hiljattainen tutkimus osoitti, että rikollisjärjestöt ovat verkostoituneet tällä alalla ympäri Eurooppaa. Nämä ovat tärkeitä asioita, joita tulee korostaa. Ja ensinnäkin tämä liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joten meidän täytyy torjua sitä Euroopan tasolla. Ja toiseksi täytyy muistaa, että järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on osa Euroopan toimivaltuuksia, ja meidän täytyy toimia Euroopan tasolla. Mutta tämä on myöskin ongelma, joka koskee yleisemminkin yhteiskuntaa, esimerkiksi urheilujärjestöjä. Ja urheiluliittojen pitäisi tehdä läheistä yhteistyötä Euroopan ja kansallisella tasolla, jotta ne toimivat rehellisemmin. Esimerkiksi jalkapallo liittojen täytyy saada katsojia sisämarkkinoilla. Ja sitten he päätyvät tilanteeseen, joka koskee myöskin jääkiekkoa. Ja tällaistähän emme halua Euroopassa, ja tämä lähettää vääriä viestejä Euroopasta. Meidän täytyy myöskin säännellä internetissä tehtävää vedonlyöntiä ja rahanpesua. Meidän täytyy vähän miettiä uudelleen rahanpesua koskevaa direktiiviä, ja tämä ei ole mikään pikkuongelma eikä mikään pelkästään urheiluun liittyvä ongelma. Urheilu on kulttuurin kannalta tärkeää ja kansainvälisesti tärkeää, eikä sitä voi nähdä erikseen, kun tarkkaillaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Kiitos. Seuraavaksi Rova McLaakin. Colleagues, I kollegat, olen tyytyväinen tästä päätöslausumaesityksestä koskien sopupelejä ja korruptiota. Tämä sopupelot on todellinen uhka äh, urheilun integriteetille. Se, tämä rikoksen laajuus on todella huolestuttava. Monet ovat järkyttyneitä, että rikolliset ovat mukana sopupelien järjestämisessä Euroopassa 380 sop- matsia ottelua on pidetty epä, epäilyksen alaisena. Se ei vaikuta vain kor, tason urheilussa, vaan myös esitetään muunlaisia syytöksiä myös alemman tason liigoista. Minun täytyy sanoa, että kovasti Puolan autonomia urheilukysymyksessä en usko, että meidän pitäisi yleensä puuttua asioihin silloin, kun urheilujäsen, järjestöllä itsellä on keinot toimia. Kuitenkin, kun korruptio on niin laajaa niin kuin tämä tutkimus on osoittanut, meidän velvollisuutemme on pohtia, mitä toimia tarvitaan, jotta voidaan tarttua tähän kasvavaan ongelmaan. Ihmiset sopupelien takana varsin usein ovat yhteydessä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, esimerkiksi nämä rikollisjärjestöt voivat toimia Euroopan ulkopuolelta ja kuitenkin vaikuttavat peleihin täällä Euroopassa. Meidän pitää rajojemme sisällä varmistaa, että järjestäytyneen rikollisuuden osuus urheiluun ei saa voittoa Euroopassa. Tietojen vaihto on varmasti olennaisen tärkeää, kun pyritään torjumaan korruptoita ja sopupelejä. Näiden keskusteluja täytyy käydä myös globaalilla tasolla, koska nämä kysymykset eivät koske vain EUta sisäisesti. Vielä lopuksi urheilun integriteetti on olennaisen tärkeää uhkapeleissä kollegani herra Vox on käsitellyt tätä kysymystä omassa mietinnössään, joka koskee verkkouhkapelejä. Minäkin haluan ottaa tämän esille myös kulttuuriasian lausunnossa. Me tarvitsemme tehostettua yhteistyötä, jotta voimme tarttua tähän ongelmaan ja parantaa tilanteen. Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta voimme suojella urheilua ja sen rehellisyyttä. Mehän kaikki pidämme urheilusta. Kiitoksia. Are you ready? Kiitoksia. Oletteko valmis, herra Batten? näin teidän siellä juoksevan paikalle. Näytät olevan hyvässä kunnossa. Olkaa hyvä. Uh, no se johdu siitä, että pelaan jalkapalloa. Voi kertoa, että en tiedä mitään urheilusta, mutta tiedän hiukan sopupeleistä. Ensinnäkin sanoisin, että tässä vaaditaan, että olisi erityinen poliisiyksikkö, joka puuttuu sopupeleihin, mutta voin kertoa, että Englannissa tällainen jo on. Sen nimi on poliisi. Mutta mitä tulee sopupeleihin, niin EU on ollut mukana itsekin tietyissä sopupeleissä. Vuonna 1975, kun oli kansanäänestys yhdistyneessä kuningaskunnassa liittyen EU-jäsenyyteen, se oli sopupeli ja Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut käyttivät paljon varoja kyllä kampanjaa ja se liittyy myöskin BBC ja muihin tiedotusvälineisiin ja näin tulos sitten sovittiin ja sitten samoin 92 vuonna Tanskassa kansanäänestyksestä tuli väärä tulos ja sitten järjestettiin uusi kansanäänestys, kunnes tuli oikea tulos. Ja sitten Ranskassa ja Hollannissa oli väärä tulos kansanäänestyksessä, mutta sen jälkeen sitten muutettiin pelin sääntöjä ja julistettiin peli voitetuksi. Ja Iranissa oli sopupeli, kun siellä tuli väärä tulos Lissabonin sopimuksesta ja silloin piti myöskin pelata uudelleen, kunnes tuli oikea tulos. Eli jos jotain tutkimuksia on sopupeleistä, niin meidän pitäisi ensin tutkia Euroopan unionia. Eh, mr. Batten, mr. Kiitoksia. Herra Batten, herra Lokegord, näyttää täällä sinistä korttia. Hyväksyttekö häneltä kysymyksen? Kyllä. Herra Lokegaard. Minun mielestäni kollega tässä todellakin osoitti, että hän ei tiedä mitään urheilusta. Haluaisin kysyä, jos jätetään tämän puheen poliittiset elementit pois, niin eh, ettekö te voisi vahvistaa, että jos taistellaan rajat ylittävää rikollisuutta vastaan, niin ei se riitä, että on vain kansallinen poliisi koska kun puhuu kansallisten poliisivoimien kanssa, niin ne toivovat kansainvälistä yhteistyötä enemmän kuin nyt. Oletteko te samaa mieltä? Hyväksyttekö te tämän ajatuksen? Uh, Kiitos. Niin voi myöntää tosiaan, että en urheilusta tiedä mitään, enkä niin teeskentelekään. Mutta mitä tulee kansainväliseen rikollisuuteen, niin tietysti kansainvälistä rikollisuutta on jo ja Interpol jakaa tätä tietoa. Ja sitten on kansallisia poliiseja, poliiseja jotka seuraavat rikoksia omissa valtioissaan, joten en nyt tiedä, miksi tarvittaisiin taas uusi elin tekemään jotain, joka voidaan hoitaa jo tämänhetkisellä poliisilla ja Interpolilla. Enkä tiedä, miksi kuvittelette, että joku EUn luoma uusi elin olisi yhtään tehokkaampi kuin kaikki muut EUn luomat elimet. Kiitoksia seuraavaksi GUE-ryhmästä puolitoista minuuttia. Enää. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Vasta ihan hiljattain Euroopan huomasi, että on suuri rikosverkosto, joka on vastuussa yli 380 sopupelistä Euroopan alueella. 450 tutkittiin, 50 ihmistä pidätettiin, joten voidaan vain onnitella tästä itseään, että parlamentti on päättänyt tutkia asiaa kuitenkin, kun ajatellaan äh, urheilutapahtumien vapautumistoimia, niin pitää pystyä ehdottamaan kestäviä ratkaisuja sektorilla, jos ajatellaan ur- urheilutoimintaa olennaisen tärkeänä ajatellen esimerkiksi kansanterveyttä ja tärkeänä osana ihmisten elämässä se näin voidaan tätä kautta oppia kunnioittamaan toisia, oppimaan yhteiskunnallisia taitoja. Siksi on aivan välttämätöntä päästä pois tällaista kaupallisesta logiikasta, jossa pannaan ihmisiä vastakkain, suositaan järjestöitä, rikollisuutta ja mafia, jotka ovat hyvin ymmärtäneet, missä määrin urheilubisnes voi hyödyttää heidän tarkoitusperiään. Sama logiikka saa seurat käyttämään yhä enemmän rahaa laskematta rahoja, noudattamatta tilinpitosääntöjä EUn ja jäsenvaltioiden Täytyy tehdä työtä, jotta veronlyönti ei enää kuuluisi valtioiden monopoliin. Pitäisi saada aikaan tiukkoja rahoitusvalvontasääntöjä ja pitäisi valvoa seuroja ja toimia erityisen tiukasti, jos rikotaan sääntöjä ja saada myös pankit vastuuseen, jotka tuki, tukevat väärällä tavalla näitä seuroja parlamentti jälleen kerran tyytyy siihen, että esittää hyviä aikomuksia. Se on todellinen vahinko, me tulemme äänestämään tässä tyhjää. Kiitoksia herra Enää. Seuraavaksi rouva Sinclair. Thank you, Mr. President. This issue is close to my heart as a lover of sport and a football. Kiitos tämä asia on lähellä minun sydäntäni äh, jalkapallo äh, sponsorina kaikilla tasoilla. Tämän ongelma, johon on puututtava Jotkut kutsuvat tätä kauniiksi peliksi, mutta me olemme oppimassa tässä, että jalkapallo on muuttumassa yhä likaisemmaksi. Ja kymmeniä pelejä koskevat sopu pelit ja eh, tämä on maailmanlaajuisesti ihan hämmästyttävää. Mutta ei riitä, että me katselemme tätä eurooppalaisesta perspektiivistä. Voimmeko luottaa EUn komission, jolla on aikamoinen korruptiohistoria, että se hoitaisi eh, tämän sopupeliasian. Tässä on pukki kaalimaan vartijana. Jalkapalloviranomaisten täytyy saada omat asiat eh, järjestyksensä, muuten mitään ei eh, voi muuttua. Katsokaapa esimerkiksi FIFAa, jota syydetään korruptiosta, tai eh, minun oma kotimaani, jossa esimerkiksi heikot klubit helposti joutuvat vääriin käsiin. Ja kysymys on usein Äh, huonosti maksetuista näistä klubeista ja minun mielestäni tämä ei äh, kuulu nyt EUlle. Minusta on nyt aika, että me saisimme avoimet äh, seurattavat jalkapalloviranomaiset, jotka nousisivat korruptiota vastaan jalkapallossa. Minä uskon, että jalkapallo voi todellakin olla kaunis peli. Kiitoksia sitten muut puhujat. Seuraavaksi Skuria, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää komission jäsentä myöskin siitä, mitä hän totesi tänä aamuna näistä toimista, joihin komissio on ryhtynyt ja joita vielä tehdään tulevaisuudessa. Tämä on hyvin keskeinen teema, josta nyt tänään keskustellaan. Urheilussa eri yksilöt ja kansat ovat vastakkain ja antiikin aikana urheilu oli hyvin pyhä asia. Ja siihen tarvitaan kovaa treenausta ja mitalin sai se, joka oli ollut paras, eikä se, joka oli huijannut parhaiten tai joka oli lahjonut vastustajan. Nyt tiedämme, että meillä pitää olla parempaa koordinointia kansallisten viranomaisten ja poliisin välillä, mutta pelkästään tämä ei riitä nyt eikä tulevaisuudessa. Siksi nuorten koulutus ja urheilukulttuurin esiin ottaminen pitää ottaa yhteen lainsäädännössä ja tällä tavalla voimme vastata asioihin oikealla tavalla ja meidän pitää toimia myöskin urheiluliittojen kanssa yhteistyössä. Parlamentin päätöslausamassa on mainittu aloite, joihin voidaan ryhtyä ja tärkeää on toimia nopeasti, koska sopupelejä on yhä enemmän ja ihmiset ovat yhä pettyneempiä ja nuoret saavat yhteiskunnasta vääränlaisen kuvan, koska urheilussa pitää noudattaa sääntöjä ja sen pitää voittaa, joka on paras, eikä se, jolla on eniten rahaa. Meidän täytyy tehdä nyt nopeasti työtä, koska jos urheilu on korruptoitunut, niin sillä on vaikea rakentaa parempaa yhteiskuntaa ja sitten on vaikea selittää nuorille, miksi kannattaisi sitoutua johonkin, joka on oikeudenmukaista. Herra Skurja, e- herra Vaihel haluaa esittää teiltä, teille kysymyksen. Olkaa hyvä. Kollega Skuria, tu za vami. Niin, eh, hyvä kollega Skuria, olen täällä teidän takananne. Minua ilahduttaa kovasti, että te puhuitte tästä urheilun eettisestä ulottuvuudesta ja nuorison kasvatuksesta tässä yhteydessä. Minua kiinnostaisikin teidän kommenttinne eh, ajatellen urheilun totaalista kaupallistumista. Sehän iskee urheilun sisäpuolelta, koska tässä on ihan uskomattomia palkkioita, mitä jotkut urheilijat saavat. Me keräämme nyt parlamentissa allekirjoituksia tätä päätöstä vastaan, että olympialaisista suljettaisiin paini pois ja painihan on tällainen hyvin eettinen urheilulaji. Ettekö te usko, että pitäisi hieman miettiä, millä tavalla urheilun kaupallisuutta voitaisiin rajata? Mm-hmm. Niin olin kollegan kanssa samaa mieltä myöskin tästä aloitteesta. Eli painia ei pitäisi poistaa olympialaisesta ja se heijastelee antiikin arvoja urheilussa fyysisen kontaktin kautta. Eli meidän pitää olla valppaina sen suhteen, miten urheilua kaupallistetaan ja mikä on sponsorien lopullinen tavoite urheilussa. Tässä vaiheessa meidän pitää keskustella näistä asioista ja meidän täytyy löytää ratkaisuja. Nythän meitä on 27, kohta 28 jäsenvaltiota EU:ssa ja yhdessä meillä on erilaisia kokemuksia, mutta voimme yhdessä vaikuttaa myöskin siihen, millä tavalla tämä ongelma ratkaistaan. Puede usted contestar? Voitteko vastata, olkaa hyvä. Okei. Okay. Ehm, palabra por minuto y medio. Seuraavaksi edustaja Boskurt. I'm concerned. Kiitoksia. Tunnen huolta urheilun rehtiydestä, vilpittömyydestä. Olen huolissani kansalaisten turvallisuudesta ja minua huolestuttaa myös se, että puuttuu konkreettisia toimia, koska järjestänyt rikollisuus on soluttautumassa urheilun uskomattomat Europolin tutkimuksen tulokset ovat paljastaneet, kuinka laajasti rikolliset järjestöt ovat olleet mukana satojen jalkapallotteluiden ja sopupelijärjestyksissä. Tämä on uusi keino harjoittaa rikollisuutta. On, se on aika turvallista järjestöille ja näin ne voivat hankkia rahaa, pestä rahaa ja tässä harjoitetaan myös ihmiskauppaa ja huumekauppaa tässä yhteydessä. Me tunnemme kyllä, miten komissio on pyrkinyt puuttumaan sopupeleihin. Kuitenkin tällä hetkellä haluaisimme kuulla teiltä, kuinka te aiotte nyt tarttua siihen, että rikosjoukot ovat mukana urheilutapahtumassa Euroopassa. Tämä uhkaa urheilun vilpittömyyttä. Te mainitsitte Europolin, te mainitsitte Eurojustin, mutta ne tarvitsevat välineitä, määritelmiä, rikosoikeudellisia keinoja ja parempaa eurooppalaista yhteistyötä, arvoisa komission jäsen. Jotkut jäsenvaltiot... Niin, niin, anteeksi, voisitteko kuunnella? Tämä häiritsee minua. Eh, I can't concentrate. I'm... En voi keskittyä, sanoo puhuja. Jotkut jäsenvaltiot vieläkin kieltävät tilanteen. Nämä maat ovat erittäin haavoittuvaisia, koska eivät näe sopuveleminen uhkana. Tällaisella asenteella he luovat helpot, helpon tilanteen toimia yritysrikosjärjestöille. Eh, Euroopan pitäisi koordinoida paremmin. Meillä ei ole varaa odottaa, kunnes Euroopan neuvosto toimii. Jos odotamme vuoteen 14 loppuun asti, tämä ei lopeta rikosjärjestöjen toimintaa. Tarvitaan toimintaa jo nyt. Mitä Euroopan komissio aikoo tehdä nyt, jotta voidaan suojella kansalaisemme ja, ja pelastaa urheilu? Tapahtuma. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Boskuus. Seuraavaksi puheenvuoron saa minuutin ajaksi herra Takkula.

Eh, pelien järjestämistä ja korruptiota vastaan urheilussa ja sitä kautta pyrimme sitä palauttamaan kestävälle eettiselle pohjalle. eläköön edelleen eettiset olympiaurheilun ja urheilun arvot missä rehdisti taistellaan rehdisti kamppaillaan eh, eh, yhdessä ja ajatuksella parempi voittakoon. Kiitoksia Seuraavaksi Edustaja Kiitoksia puhemies, arvoisa komissio ja sen hyvät kollegat. Eh, herra Papastankos, varapuhemies, taistelee erittäin kovaa. Toivottavasti hän pystyy täysin toipumaan hän ei nyt tänään pysty osallistumaan tähän keskusteluun ja halusin mainita hänet, koska hän on yksi niistä henkilöistä, jotka ovat toimineet kovasti tämän asian eteen, josta tänään puhumme. Minä tunnen nämä viimeisimmät luvut Europolin tutkimuksista koskien sopupelejä. Tämä ei ole mikään uusi ilmiö. Se on saanut valtavat suhteet ja paljon rahaa on myös pelissä kaikki on kaupallistettu ihan äärilleen saakka, siihen pisteeseen saakka, että koko pohja urheilulta on murtumassa, erityisesti jalkapallon kohdalla on näin. Nyt viranomaiset ovat olemassa, heidän pitäisi toimia. Tähän mennessä kuitenkaan eivät ole, ole olleet kovinkaan aktiivisia. Tässä tarvitaan todellisia seuraamuksia, rangaistuksia. Ei pidä huijata tässä itseään Tätä me tarvitsemme, jos haluamme pelastaa urheilun. Kiitoksia. Mathieu. Seuraavaksi edustaja Mathieu. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Viime helmikuussa Euroopan totesi, että lähes 400 ottelua oli sovittu Euroopassa. Ja onnittelen tietysti Europolia tästä havainnosta. Täytyy, meidän täytyy kouluttaa poliiseja näissä asioissa ja ole tietysti myöskin Eurojustin kannalla, joka on tehnyt erinomaista työtä, kun se on torjunut rikollisjärjestöjä. Ja hyvin usein ne toimivat juuri näiden sopupelien alalla. Ja mafia on näiden sopupelien takana. Olemme erittäin tyytyväisiä komission ehdotukseen, joka liittyy rahanpesun vastaiseen direktiiviin. Ja toivottavasti saamme sen parlamentin käsiteltäväksi mahdollisimman pian. Ja olemme iloisia myöskin siitä, miten mafian varojen takavarikointidirektiivi on edennyt. Meidän täytyy myöskin investoida ennaltaehkäisyyn ja saada urheilun alalla eettiset säännöt voimaan ja nollatoleranssi. Nuoret eurooppalaiset useimmin tuntevat urheilijoiden nimiä kuin kirjailijoiden tai muusikoiden nimiä, jotka ovat hyvin tärkeitä heidän maidensa historialle. Eli näille nuorille urheilu on hyvin tärkeä esimerkki. Urheilu liittää Euroopan kansalaisia yhteen ja meidän täytyy nostaa urheilun arvokkuus esille. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Seinalova. Děkuji, pane předsedající. Nedávné prohlášení... Puhemies, kiitoksia. Europolin tutkimus tilaisuus on osoittanut, missä määrin jalkapallotilanne on vääristä kehittynyt johtuen korruptiosta ja sopupeleistä. Rahoituksen vahinko on, vahinko suurempaa on vielä moraalinen kato. Jalkapallon pitäisi olla hyväksi nuorisolle ja lapsille. Minä olen vakuuttunut siitä, että tarvitaan koordinoitua toimintaa, järjestettyä rikollisuutta ja sopupelejä vastaan. Mikään maa ei voi tarttua yksin tähän haasteeseen. Tärkeää tässä on myös pystyä suojelemaan urheilun moraalista puolta ja etiikkaa ja sopupelit kysymys täytyy ottaa esille kolmansien maiden kanssa ja urheiluseurojen kanssa. Vedonlyöntejä tapahtuu aivan erityisesti Aasiassa ja vaikutukset sitten tuntuvat täällä. Nyt käsittelemme uutta direktiiviä verkkouhkapeleistä ja minä pidän kiinni siitä, että meidän täytyy tarttua myös verkko uhkapelien vaikutuksiin Euroopassa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jakolino. signor Presidente. Kiitoksia. On selvää, että urheilu on ensinnäkin symboli erilaisista säännöistä ja arvoista – erityisesti nuorille. Urheilun pitää olla reilua ja terveellistä, ja urheilussa pitää noudattaa sovittuja sääntöjä. Urheilun rehellisyys on kuitenkin kärsinyt esimerkiksi doping-skandaaleista, ja nyt on sitten tullut esiin näitä sopupelejä ja urheilun korruptio. Ikävä kyllä, urheilu on hyvin paljon bisnestä ja laittomat veronlyönnit edustavat noin 100 miljardia vuodessa. Tämä on valtava summa, jota meidän kaikkien tulee miettiä. Korruption liittyy usein myöskin aasialaiset laittomat vedonlyöntikeskukset, ja niihin liittyy myöskin rahanpesua, ja usein näissä ovat mukana myöskin järjestäytyneen rikollisuuden edustajat. Nämä ilmiöt ovat rajat ylittäviä joten on aivan ehdottoman tärkeää tehdä oikeudellista ja poliisiyhteistyötä. Ja Europolilla ja Eurojustilla on erittäin keskeinen rooli, ja meillä pitäisi olla myöskin eurooppalainen syyttäjä, joka toimii näiden rikosten osalta. Meillä pitää myöskin olla parempaa ennaltaehkäisyä ja parempaa yhteistyötä. Ja myöskin rasismi urheilussa on tahra urheilussa ja se osoittaa, että järjestelmässä on nyt jotain vikaa. Meidän pitää toimia nyt hyvin kiireellisesti, koska myöskin Krim-alivaliokunnassa on todettu, että nuoret pitävät esikuvinaan hyvin usein suuria ja tunnettuja urheilijoita, joten meidän täytyy nostaa urheilun arvo uuteen nousuun. Urheilu pitää olla arvokasta ja puhdasta. Kiitos. Did you Edustaja Boskurt, näytittekö muuten sinistä korttia Jakolino? Niin herra Jakolino, Rova Boskurt haluaa esittää teille kysymyksen. Uh, yeah, Mr. Jakolino. Kiitoksia herra Jakolino, esille Krim-valiokunnan kuulun siihen, olen laatinut asiakirjan juuri tästä aiheesta valiokunnalle, koska minä vilpittömästi uskon, että tämä ei kuulu vain urheilukysymysten pariin, vaan se on tärkeä tapaus lain valvontakysymyksiä, valvontakysymystä ajatellen Euroopan yhteistyön avainasemassa, koska Krim-valiokunta käsittelee rahanpesua, korruptiota ja muuta, niin siksi minä mietinkin, miten herra Jakolino Krim-valiokunnan aikoo tarttua sopupeleihin tässä tulevassa valiokunnan mietinnössä ja haluaisin vastauksen tähän. Kiitoksia, herra Jakolino. Certo che posso rispondere, voglio... Niin totta kai voi vastata. Ja voi vakuuttaa Boskurtille, että tällainen toiminta, joka liittyy sopupeleihin, sopupeleihin täytyyhän muistaa, että ensimmäiset kokemukset olivat baseballista jo sata vuotta sitten, eli tämä asia on tullut uudelleen, aina uudelleen historian aikana esille joten olen käsitellyt näitä asioita mietinnössäni, koska urheilun rehellisyys täytyy katsoa hyvin keskeiseksi tekijäksi myöskin nuorison silmissä. Ja oikeudellisten viranomaisten yhteistyö on erittäin keskeinen tämän ilmiön ratkaisussa, joten voin vakuuttaa kollega Boskurtille siitä, että

Gracias, señor Repo. Kiitoksia, edustaja Repo. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Edustaja Fisas. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, nyt on ryhdytty varsin tiukkoihin toimiin, jotta voitaisiin toimia dopausta, dopausta vastaan. Sanonut vastanne syöpä viime aikoina, nyt pitäisi toimia samalla tavalla. Sopupelin kohdalla tämä vitsaus haittaa koko urheilua, urheilutapahtumia, äh, ur, urheilun osallistujia Tämä hyväksyttiin suurella enemmistöllä mm, ja nyt on ehdotettu jotakin toimenpiteitä, joita pitäisi tunnustaa. Tekijän oikeudet urheilutapahtumien järjestäjillä. Sitten pitäisi jäsenvaltiota kehottaa, jotta pidettäisiin rikoksena mitä tahansa korruptiotoimintaa urheilussa olla yhteistyössä kolmansien maiden kanssa, kun pyritään toimimaan sopupelejä ja korruptiota. Sitten pitäisi pyytää, että Europol tekisi työtä tutkimusryhmien kanssa, olisi yhteistyössä Eurojustin kanssa, mitä tulee urheiluun ja korruptioon. Pitäisi pyytää myös urheiluseuralta, että antaisivat tietoja sopupeleistä ja korrupti, muusta korruptiosta olisi valvoa paremmin tilannetta, mutta ennen kaikkea hyvää hallintoa tarvitaan. On voitu todeta, että sopupelejä pitkälti syntyy silloin, kun urheilijat eivät saa tarvittavaa palkkausta. On myös ratkaisevan tärkeää kouluttaa tiedottajilla yhteistyössä urheiluseurojen urheilijoiden kanssa, jotta he tiedottaisivat myös muita urheiluita tämän ilmiön vakavuudesta. On hyvä, että komissio aikoo esittää suosituksia hyvistä käytännöistä ja miten pitää toimia ensi vuonna 2014. Kiitoksia. Dziękuję bardzo. Następny głos zabierze pan poseł Papa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Papa Nikolaou, puolitoista minuuttia. Puhemies, sopupeli-ilmiö ei ole uusi. Jo 80-luvulla äh, oli sopupelejä ja skandaaleja jopa olympialaisissa. Joten siis pelien manipulointia oli eh, silloin ja myös muissa urheilulajeissa kuin jalkapallo. Europolin luvut eh, osoittavat, että manipuloituja pelejä on todellakin paljon, 380 Euroopassa vain. Minusta on hyvin tärkeää, että me taistelemme tätä ilmiötä vastaan. Euroopan parlamenttihan on antanut tästä kirjallisen julkilausuman, jossa vastustetaan sopupelejä ja lahjontaa kollegamme Stamkos, kuten täällä sanottiin, oli siinä asian eteenpäin viejänä. Meidän täytyy kuitenkin tehdä hyvin paljon muutakin. Meidän täytyy esimerkiksi ennaltaehkäisevästi tehdä työtä. Heti jos vain epäilläänkään esimerkiksi nettipeleissä jotakin, niin siihen on puututtava. Minusta on todellakin vaadittava, että toimimme myös nettipelialalla. Eurooppa on ylpeä urheilustaan ja meidän täytyy se sellaisena pitääkin. Kiitoksia ja seuraavaksi Kurski yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti käsittelee korruptiotorjuntaa urheilun alalla. Korruptio heikentää urheilun arvoja ja urheiluhan on yksi hienoimpia ja miellyttävimpiä toimintoja meille kaikille. Olemme kuulleet, että kyseessä on vain jäävuoren huippu, joten meidän täytyy tehdä enemmän. Puolassa on ongelmaan puututtu jalkapallokorruption osalta, ja varmaan muistatte, että meillä oli korruptioongelmia yhdessä ottelussa sovittu tulos oli jossakin 7-1. Eli meidän täytyy tehdä tälle jotain. Entinen oikeusministeri Zobro otti mukaan näitä säädöksiä lainsäädäntöön Puolassa, koska urheilukorruptio heikentää solidaarisuutta, mutta ihmiset edelleen ottavat vastaan lahjuksia ja ovat mukana korruptiossa. Eli meidän täytyy varmistaa, että poliisiviranomaisten välillä on enemmän yhteistyötä ja meidän täytyy takavarikoida korruption tuloksena saatuja voittoja. Kiitos. Kiitoksia. Sitten menettelyssä on puhelista on seitsemän puheenvuoropyyntöjä. Ensin Chideski, yksi minuutti. Johnson. Kiitoksia puhemies. EU on ottanut käyttöön lainsäädäntötoimia eri alueilla ja tämän päivän keskustelu osoittaa, että koko yhteisön kannalta meidän pitää pystyä varmistamaan avoimuus eri, eri urheilujärjestöissä. Me tiedämme, että mm, sopupelejä on tapahtunut aivan erityisesti jalkapallon kohdalla, mutta myös muissa urheilulajeissa ja ongelmia ei suinkaan ole vielä ratkaistu. Tietenkin meidän täytyy tarkastella asiaa rikosoikeuden kannalta, emmekä me voi tietenkään yleistää yksittäisiä tapahtumia, mutta me tiedämme kuitenkin, että korruptiota on ja sitä tapahtuu ja joissakin tapauksissa yksi, jotka osallistuvat toimintaan, tulevat lahjoituiksi ja tämä toimii reilun pelin pelin periaatetta vastaan. Meidän pitää etsiä oikeat ratkaisut, että voimme torjua korruptiota urheilussa ja koska sitten voimme nähdä konkreettisia ehdotuksia. Kiitoksia. Matula. Kiitoksia seuraavaksi Matula. Skandalurile din lumea sportului se țin lanț nu doar în țările terțe, ci și... Urheiluskandaalit urheilussa liittyvät hyvin paljon laittomiin vedonlyönteihin. Ja meidän täytyy muistaa, että tässä on mukana jalkapallo ja muut urheilulajit. Näillä asioilla on pitkä historia, mutta tiedotusvälineet ovat ottaneet tämän esille ja teknologinen kehitys ja internetvedonlyönnit edistävät rajat ylittävää teollisuutta, jota on hyvin vaikea hallita. Ja sopupelejä on hyvin vaikea havaita, koska nämä aktiviteetit ovat rajat ylittäviä ja nämä toimijat ovat usein EUn ulkopuolella. Ja kansalaisten on voitava jälleen luottaa urheiluun. Urheilu on erittäin tärkeää, jotta voimme edistää tärkeitä arvoja, kuten vastavuoroista kunnioitusta. Ja vedonlyönnön sääntely saattaisi ratkaista osan tästä ongelmasta, koska korruptiota on eniten maissa, joissa tällä alalla mitään sääntelyä ei ole. Pani viemme, že Európska policajna... Kiitoksia. Europol toimii sopupelien alalla. Ja esimerkiksi Singaporessa on tähän alaan keskittynyt toimisto. Ja tällä hetkellä tutkitaan lähes 700 sopupeliä ympäri maailmaa. Ja esimerkiksi 15 maasta tutkimuksen alaisena on 400 pelaajaa ja tuomaria. Meillä on todisteita sopupeleistä useissa maissa ja unkarilainen ryhmä ilmeisesti oli myöskin mukana sopupeleissä 2010 Itä-Aasian kautta. Ja mafia lahjoi pelaajia ja tuomareita jopa 100 000, 000 eurolla ja voittivat sitten vedonlyönnissä kymmenen kertaa suurempia summeja. Argentiinan ja Bolivian välistä ottelua tutkittiin vuonna 2008. Siellä oli unkarilainen tuomari ja sitten lisäajalla ottelu ratkesi. Ja meidän täytyy todellakin torjua näitä käytänteitä. Kiitos. Kiitos sitten Vänki. elnök úr tisztelt bizottság! nagyon örülök annak hogy ezzel a fontos kérdéssel az európai. kiitos puhemies minua ilahduttaa, että komissio ja parlamentti käsittelee tätä tärkeää asiaa. Urheilu on tärkeää koko maailmalle. Ja se on myös äh, houkutus niille, jotka haluavat tienata rahaa epärehellisesti. Mutta tämä ei koske ainoastaan jalkapalloa. Useimmat kollegat ovat puhuneet jalkapallosta, mutta on myös muita urheilulajeja ja kilpailuja, jotka ovat joutuneet tämän kohteeksi. Meidän täytyy suojella urheilua lapsille. Urheilu on tärkeää sosiaalisesti ja integraation kannalta ja se tarjoaa tulevaisuuden varsinkin niille, jotka ovat heikommassa asemassa. Tämä on, urheilu antaa mahdollisuuden kehittyä edelleen. Aasiassa käydään, tehdään paljon vedonlyöntiä, mutta pitää kieltää vedonlyönti kaikista niistä peleistä, johon nuoret osallistuvat. Ja me tarvitsemme erityisyksikö, joka työskentelee tämän parissa. Kiitos, teillä oli vain minuutti puheaikaa. Muistuttaisin tästä. Sitten Pirker, olkaa hyvä. President. Puhemies, kun Europol on tutkinut sitä, että nämä vedonlyönnit liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja rahanpesuun, joten meidän täytyy ryhtyä nyt konkreettisiin toimiin ja koordinoituihin toimenpiteisiin näiden pelien manipulaatiota vastaan. Urheilujärjestöjen pitäisi noudattaa nolla toleranssia näissä tapauksissa ja siellä pitäisi olla selkeät säännöt kaikkien osapuolten osalta, mutta erityisesti Euroopan tasolla näiden pelien monipuolista pitäisi tehdä rikos. Tällä hetkellä tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä ja meidän täytyy suojella urheilun integriteettiä tätä lisääntyvää järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Kiitos. Kiitos ja sitten Zver. Spoštovani predsedujoči, spoštovana gospa komisarka, eh, čestitam. Arvoisa komission jäsen, puhemies, minusta on hyvä, että teillä oli konkreettinen lähtökohta ja että te suhtaudutte eh, positiivisesti tähän. Sopupelit ovat osa korruptiota urheilussa, mutta ei ainoa. Me olemme taistelun alussa vasta. Sloveniassa on jo eh, oikeudenkäyntiä näistä. Sen lisäksi meillä on myös taistelu dopingia vastaan, Kysymys kuuluukin, pitäisikö meidän jättää tämä kansallisvaltiolle vai tuleeko meidän ratkaista tämä Euroopan tasolla? Lähipäätössä periaate ei riitä. Korruptio on rajat ylittävää ja sen vuoksi meidän täytyy käsitellä tätä asiaa kansainvälisesti. Europol toimii koordinoijana ja tämä on tärkeä askel korruption vastaisessa taistelussa, mutta se ei riitä. Tulevina vuosina tarvitsemme tehokkaampia toimenpiteitä. Me tarvitsemme eurooppalaisia lakeja, eurooppalaisia rakenteita ja lähestymistapaa. Domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi, sportul um, oferă pe lângă educația fizică. Puhemies, kollegat, urheilu ei ole vain fyysistä toimintaa, vaan myös sosiaalista yhteistyötä. Se rakentaa, parantaa ihmisten luonnetta, mitä sitten tapahtuu, jos estään tämän toiminnan rehellisyys? Minkälaisia roolimalleja urheilu voi antaa, kun nuoret katsovat TVtä ja näkevät siellä vain skandaaleista puhetta ja korruptiota? Samoin EU ja kans, kansalliset tahot eivät pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa eikä torjumaan sitä. Sen takia minä haluaisin suositella sitä, että e Euroopan komissio ei säästäisi mitään ponnisteluita yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin harmonisoida kansallisia lainsäädäntöjä urheilun korruption kitkemiseksi, jotta tarvittaisiin kansainvälisen sopimuksen myös kolmansien maiden kanssa meidän pitäisi lopettaa rikollisryhmittymien toimet ja pitäisi saada aikaan myös kansainvälinen yksikkö, joka valvoisi tätä ilmiötä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen Vassilio keskustelun päätteeksi. Kiitoksia puhemies. Ensin haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä tilaisuudesta keskustella tänään siitä, miten parhaimmalla tavalla voitaisiin torjua yksi suurimmista uhista, joka, josta urheilu tänä päivänä kärsii sopupeleistä. Ja voin vakuuttaa teille, Rova Boskurt, että mekin olemme todella huolissamme tilanteesta. Viime kuukausina olemme saaneet kuulla raporteista ja artikkeleista, jotka käsittelevät sopupelejä ympäri Eurooppaa. Olemme saaneet tietää, että sopupelit ovat globaali ilmiö, Eri mantereilla se on esillä ja usein mukana on järjestönyt rikollisuus. Se koskee niin suuria kuin pieniä urheiluseuroja ja mukana on erilaisia toimijoita, haavoittuvaisia nuoria pelaajia, valmentajia, jopa vanhempia ja monia muita urheiluun liittyviä toimijoita. Niin kuin monet teistä sanoivat, Tämä on rajat ylittävä ongelma, jossa tarvitaan myös rajat ylittäviä ratkaisumalleja. Urheiluviranomaiset ovat vedonneet meihin, jotta auttaisimme heitä suojelemaan urheilutapahtumien rehtiyttä, velvittömyyttä. Voin vakuuttaa, että komissio on valmis ryhtymään toimeen. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, kun pitäisi torjua näin monimutkaisia kysymyksiä, kuten sapropupelit. Olen ollut läheisessä yhteistyössä kollegoihini ja on pyritty toimimaan korruptiota vastaan, että saataisiin aikaan yhteinen komission kanta näissä kysymyksissä. Me olemme saaneet tukea ennaltaehkäisevöiltä toimijoilta, joita, joihin on ryhdytty. Me olemme myös tehostaneet koordinaatiota ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken EU-tasolla. Mukana on vedonlyöti, poliisivoimat, oikeuslaitos, urheiluliike, Suuri tehtävämme on parantaa tätä yhteistyötä edelleen niin, että voidaan tehokkaimmin ennaltaehkäistä sopupelejä ja laajentaa toimintaa myös kansainvälisesti. Hyvä hallinto on myös tärkeässä asemassa ja nyt meillä on olemassa asiantuntijaryhmä, joka pohtii urheiluseurojen hyvää hallintoa ja he tulevat antamaan omat ohjeensa 2014 vuoden aikana. Nyt keskustelemme mahdollisesta yleissopimuksesta Euroopan neuvoston kanssa, jolla toimittaisiin urheilutapahtumien manipulaatiota vastaan. Tämä on pitkä prosessi, mutta me olemme luottavaisia sen suhteen, että neuvotteluiden tulokset tulevat olemaan oikeansuuntaisia. Me keskustelemme myös Unescon kanssa siitä, kuinka voisimme saada sopu pelien torjunnan tärkeämpään rooliin kansainvälistä ajatellen sopupelit tuleekin olemaan yksi aiheista, joita käsitellään maailmankonferenssissa Berliinissä, kun urheilusta vastaavat ministerit siellä tapaavat tämän kuun toukokuussa. Tarvitsen teiltä tukea tässä prosessissa ja haluaisin kiittää teitä myönteisestä panoksesta, jonka olette antaneet tässäkin keskustelussa. Sopupelien vastainen toiminta on vaikea tehtävä. Me voimme onnistua, jos olemme yhtenäisiä ja päättäväisiä ja teemme yhdessä työtä tämän tavoitteen eteen. Herra puhemies, ennen kuin lopetan, haluaisin sanoa, että en hyväksyisi sellaista, että joku kutsuu komissiota korruptoneeksi. Ja se, joka käytti näitä sanoja, halusi, että he pyytä, hän pyytäisi anteeksi, mutta ikävä kyllä tämä henkilö poistui sen jälkeen, kun oli puheenvuoronsa pitänyt, mutta haluan kuitenkin sanoa, että toivon, että te muut ette jaa hänen näkemyksiään ja kommenttejaan. Kiitoksia komission jäsen. Haluaisin tietää, kuka oli se tämä keskustelu on päättynyt.